Joo. Ensinnäkin puheenvuoron saa laatia kollega Viilan kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Niedawne przypadki skazywania na śmierć. Kiitos puhemies. Me olemme nähneet kristittyjen kuolemantuomioita Pakistanissa siitä, kun he ovat pilkanneet mm-hmm. Muhammedia virkamiesten, virkamiesten mukaan. Myös seurakuntia on rikottu, tuhottu sekä Jumalan pilkasta että muista syistä. Ja kansalaisjärjestöjen edustajia myös on jatkuvasti kristittyjä vastaan tällaisia hyökkäyksiä tässä maassa, eikä niistä ketään syytetä, saateta syytteeseen. Tällaisia toimia ei pitäisi suvaita alkuukaan nykyisessä monikulttuurisessa maailmassa, ei missään maassa. Ja tällaisissa islamistisissa maissa, kuten Pakistanissa, näyttää nyt kuitenkin olevan valtava suuntausliikkeessä ja valtava, valtavan suurella innolla kristittyjä on syrjitty. Se on siirtynyt 14 sijalta kahdeksannelle sijalle pahimmissa, pahimpien maiden luettelossa tästä näkökulmasta ja syyskuussa on jo 89 henkeä murhattu uskonnollisista syistä ja me vaadimme Pakistanin hallintoa tutkimaan uudelleen tätä Jumalan pilkkalainsäädäntöä ja takaamaan kaikille tämän maan kansalaisille uskonvapauden oikeuden. Tämä, e-, tämä heidän toimintansa ei kuulu ihmisoikeuksien piiriin ja siellä lainsäädäntöä käytetään väärin

<laughs> puhemies, hyvä komission jäsen hyvät kollegat. Tämä jumalanpilkkalainsäädäntö Pakistanissa on häiritsevä ja se rikkoo ihmisoikeuksia. Vähemmistöt joutuvat kärsimään tämän lain täytäntöönpanosta ja myös valtavian korkeista kovista tuomioista ilmaisuvapauksen kieltämiseen vuoksi YK on ihmisoikeusvirasto on puuttunut asiaan ja nämä kunniamurhat, niitäkin on revortoitu viime vuosien aikana aika hyvin monia. Ihmisoikeusvaatimukset eivät kuitenkaan saa kaikua taakseen ja tässä täytyy nyt vaatia Pakistanin hallitusta muuttamaan kuoleman tuomion, tuomion kieltäminen todelliseksi lainsäädännöksi. Ja me toivomme myös, että internetin sensurointia ja sensurointia ylipäätään ei enää harjoitteitaisi, eikä myöskään terrorismia harjoitettaisi, eikä kansalaisjärjestöjen toimintaa estettäisi. Kiitos kollega Schaake. Seuraavaksi kollega Suussa. Obrigado, presidente. E Kiitos puhemies. Afganistanin ja Pakistanin äh, alue on kovasti kärsinyt. Afganistanin sota on levinnyt myös äh, Pakistaniin ja tämä uskonnollinen vaino on laajalle levinnyttä. Kristittyjä vainotaan, kuten täällä jo on kuultukin fundamentalistiryhmät ovat toteuttaneet näitä vainoja ja murhia tapahtuu. Myös ateisteja ja agnostikkoja on murhattu Pakistanissa myös ammattiyhdistysliikkeiden edustajia. Naiset ovat tietysti hyvin haavoittuvassa asemassa ja tätä Jumalan pilkkakysymystä on käytetty poliittisena aseena. Tämä on ihmisoikeuksia vastaan. Kuolemantuomion käyttäminen on ihmisoikeuksia vastaan. Täm, tässä, Pakista, tässä maassa, tässä Pakistanissa ei vähemmistöjen oikeuksia noudateta. On vaadittava Pakistanin hallitukselta toimia uskonnonvapauden ja ilmaisuvapauden takaamiseksi ja on lopetettava myös internetin sensurointi. Me uskomme siihen, että naiset ja miehet, jotka joka päivä taistelevat näiden oikeuksien puolesta, tarvitsevat meidän tukeamme. Kiitoksia kollega Sosa. Seuraavaksi kollega Kronberg. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Väkivalta, joka kohdistuu eri uskonnollisiin ryhmiin, on jatkuu edelleen Pakistanissa. Me tuomitsemme kaikki väkivallan teot uskonnollisia yhteisöjä vastaan, samoin kuin kaiken suvaitsemattomuuden ja syrjinnän, joka perustuu uskontoon tai vakaumukseen. Pakistanin hallituksen tulee suojella ihmisiä, jotka, joihin kohdistuu väkivaltaa tähän liittyy vihapuhe, ja kaikkien pakistanilaisten tulisi toimia yhdessä, jotta edistetään keskinäistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Me kehotamme Pakistanin viranomaisia nostamaan, haast, nostamaan kanteen niitä joita vastaan, jotka ovat käyttäneet äh, tällaista väkivaltaa. Hallituksen tulisi sensuroida internettiä ja sen tulisi uudistaa äh, lainsäädäntö, joka koskee terrorismin torjuntaa ja kansalaisjärjestöjä. Kiitoksia kollega Kronberg. Seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Ensiksi Posselt minuutti. Herra puhemies, Pakistan on, silloin vaikea historia, jos sen nimi on pelkästään sarja kirjaimia, joka on keinotekoinen, ja yhtä keinotekoinen on koko valtio, joka syntyi Britti, Britannian Intian jakamisesta muslimiosaan, jossa on suuri hinduenemmistö, ja hinduosaan, jossa on suuri muslimien vähemmistö. Ja kun kansa, kansa, kansoja siirrettiin paikasta toiseen ja koottiin yhteen, ja tähän päivään mennessä se on vaikuttanut valtavasti, mutta siitä huolimatta meidän täytyy muistaa, ja emme saa unohtaa, emmekä hyväksyä sitä, että siellä toimitaan hyvin väkivaltaista, ei pelkästään hindut, äh, hindu- ja mundi, muslimien välillä vai muiden uskontokuntien välillä, vaan erityisesti myös suhteessa kristittyihin. Ja hyvät kollegat, sanon aivan selkeästi, että totta kai me toimii uskonnonvapauden puolesta kaikkien kohdalla, mutta ellei me ei, kuka sitten ei, jos me, me eurooppalaiset emme puolustaisi kristittyjä, se on meidän keskeinen tehtävämme, ja tämä keskeinen tehtävä on sellainen, jota meidän täytyy vaalia myös meidän kärkeä kumppaniamme Pakistania kohtaan. Kiitoksia kollega Posselt, sitten kollega Messerschmidt, minuutti. Er Kiitos puhemies. Luonnollisesti se, mitä Pakistanissa tapahtuu, on tärkeää ja se on huolestuttavaakin, etenkin kun katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta valitettavasti tämä ei ole mitään uutta ja kysymys kuuluukin, mitä me Euroopan parlamentissa voimme tehdä, sillä tämähän nyt ei suinkaan kuulu ministerineuvoston käsiteltäväksi. Mehän emme ole mikään parlamentti, joka valvoisi kansojen valitsemia hallituksia, vaan neuvostoa. Ja voimme taas sitten katsoa, että se on ollut viisi vuotta täysin toimintakyvytön näiden maailman kriisejä. Ukrainan tilanne on tämän jälleen kerran ja Pakistanin osalta voidaan sanoa, että kansallisten hallitusten pitäisi ryhtyä toimintaan. Me emme voi katsoa, että tänne tulee komission jäsen, joka ei tee yhtään mitään, tulee tänne puhumaan Pakistanista. Minusta hallitukset pitää saada ottamaan vastuunsa omasta maastaan. Se olisi kansallisten hallitusten tehtävä. Kiitoksia kollega Messerschmidt. Sitten vuorossa kollega Gelli. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Minä olen samaa mieltä kollegojeni kanssa silloin, kun puhutaan siitä, että tuomitaan nämä uh, jumalanpilkkalait Pakistanissa ja ja tämä oli tilanne jo ennen tämä valtio luotiin vuonna 1947, mutta 1980 näitä lakeja tiukennettiin, kun kuoleman tuomio otettiin käytännössä käyttöön Jumalan pilkasta. 2013 sitten useita ihmisiä tuomittiin Jumalan pilkan takia ja nyttemmin on 17 henkilöä, joka odottaa kuolemantuomiotaan, ja 20 muuta, jotka, jotka ovat saaneet elinkautisen tuomion. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voisimme lopettaa tämän tilanteen aivan erityisesti suhteessa siihen, että otetaan uusia ajattelutapoja Pakistanissa tässä asiassa. Kiitoksia. Kollega Kelly. Kollega Kelly. Hyväksyttekö kollega Posseltilta kysymyksen teille? Otatteko vastaan sen? Kollega Posselt. Niin. Haluaisin oikeastaan osoittaa kysymyksen herra Messerschmittille. No, poikkeuksellisesti. Herra kollega Messerschmitt, sopiiko tämä teille? Ah, good. Niin, puhemies, minä haluaisin kollega Messerschmittiltä kysyä, miksi tämä tärkeä aihe tulee hänen käyttämäkseen niin, että hän hyökkää Euroopan unionia vastaan. Euroopan parlamentin valitsema komissiohan tekee vähintäänkin yhtä hyvää työtä kuin kansallisten parlamenttien valitsemat kansalliset hallitukset. Euroopan komissiolla on enemmän painoarvoa, koska edustaa koko EUta eikä yksittäistä valtiota. at sammenligne vores nationale regeringer med det, som... Øh, no meidän kansallisen, kansalliset hallituksemme ja niiden vartaaminen siihen, että mitä nyt tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana, se on, on aikamoinen äh, loukkaus kansallisia hallituksia kohteen. Kaikki puolueet ovat äh, yhtä mieltä siitä, että äh, ulkosuudenhallinto ei ole toiminut niin kuin se olisi pitänyt. Kansalliset hallitukset ovat kuitenkin tuon tuostakin eh, to, saaneet tuloksia aikaan jo pitkän aikaa, mutta meillä on ulkosuudenhallinto eh, Euroopassa, jossa on vain kaosta ja petosta ja ties mitä. No luulenpa, että tämä täytyy kyllä saada kritiikin kohteeksi. Sitten voidaan saada eh, keskustelua ilman puhujalistaa. Täällä on enemmän puheenvuoropyyntöjä kuin voidaan sallia. Voidaan otetaan sitten huomioon, kuka muuten on vielä puhujalistalla tämän päivän aikana. Ensiksi kollega Jekle. Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, hyvät kollegat. Ajankohtaiset tapahtumat Pakistanissa, jos liittyvät jumalanpilkka tuomioihin, ovat asioita, jotka tuomitsemme syvästi. Vähemmistöjen uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu on yksi keskeisiä kysymyksiä EUn ulkopolitiikassa. Se, että kristityt ovat säännöllisesti syrjinnän, vihamielisyyden kohteena, on asia, jota vastaan EUn täytyy toimia päättäväisesti. Kaikki äärimmäisyysliikkeet me tuomitsemme. Niinkin tärkeä maa kuin Pakistan, joka itse katsoo olevansa vaikutusvaltainen alueellinen tekijä, on valtio, jonka täytyy kunnioittaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Ennen kaikkea ajatellen tilannetta Afganistanissa Pakistanilla on suuri vastuu. Vain yhdessä radikaalisien liikkeiden toimintaminen ja kansan, kansalaisvapauksien ja moniarvoisten vahvistaminen voi johtaa siihen, että Pakistan vakautuu. Kun Pakistan vahvistuu, siitä hyötyy koko alue, ja koko Keski-Aasian alue, jossa valitsee sovinto, voisi olla loistava esimerkki ja voi, sen pitää olla meidän poliittinen tavoitteemme. Kiitos puhemies. Tämä oli minun viimeinen puheeni. Oltaani 15 vuotta Euroopan parlamentissa. Kiitän kaikkia kollegoja hyvästä yhteistyöstä. Toivon, että edelleenkin olette voimakkaita ihmisoikeusasioissa. Kiitoksia kollega Jekle, myös teille kaikkea hyvää koko parlamentin nimissä. Äh, kollega Kolmai. Kiitokset. Jumalan pilkkasyntykset ja vähemmistöihin kohdistuvat syytteet ovat kovasti häiritseviä ja 2008 men lähtien, siitä lähtien Pakistanin hallituksen toimet ovat olleet hyvin häiritseviä ja monia ilmaisun ja uskonnonvapauden loukkauksia Pakistanissa on ollut ja myös naisia ja tyttöjä on pakotettu naimisiin ja murhaa käytetään. Pakistanin hallituksen täytyy vahvistaa toimintaansa vastatakseen haasteisiin. Lainsäädäntöä täytyy muuttaa auttaa ja estää nämä rikokset, jotka kohdistuvat uskonnollisiin vähemmistöihin, mutta myös täytyy saattaa syytteeseen nämä vainoajat. Ja, ja naisten tilanteeseen täytyy kiinnittää huomiota heidän turvallisuuteensa, koulutukseensa myös, erityisesti kun ajattelemme uskonnollisia kouluja, joissa koulutusta annetaan vääränlaiselta pohjalta. Muuten naisten elämä joutuu uhrutuksi myös tulevaisuudessa. Kiitoksia kollega Urumai. Lopuksi tässä menettelyssä kollega Hybner. kiitos puhemies hyvä komission jäsen minä olen nyt saanut arvioida tätä valtiota. sen lainsäädäntö on aika erikoista, koska siellä Jumalan pilkasta voi saada kuoliman tuomioon, jos kyse on Muhammedin kohdistuvista lausunnoista. Joku, jos esimerkiksi joku naapuri voi syyttää naapu, toista naapuriaan Jumalan pilkasta ja näin tämä henkilö voisi joutua kuoleman tuomion kohteeksi. Tällaista ei voida hyväksyä me emme voi hyväksyä tätä tilannetta. Pakistanissa myös pidätetään jatkuvasti uskonnollisten vähemmistöjen edustajia. Kristityt eivät voi viettää juhlapyhiään. Tällaisia, tällaista käytäntöä ei voi hyväksyä enää 2000-luvulla. Kiitoksia kollega Hitner. Lopuksi tässä keskustelussa komissaari Almunia. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Ja vähemmistöjen tilanne Pakistanissa on ihmisoikeushuolien eturintamassa jotka EU on ottanut esille Pakistanin hallituksen kanssa. Me olemme jatkuvasti painottaneet huoltamme siitä suvaitsemattomuudesta ja väkivallasta ja hyökkäyksestä kristittyjä vastaan ja muita vähemmistöjä vastaan, shioja, hamadeja, hinduja, assareita vastaan ja mahdollisista äh, jumalanpilkkalain väärinkäytöksistä, niin kuin monet ovat teistä todenneet tämä asia on otettu esille EUn ihmisoikeusdialogissa Pakistanin kanssa ja äskettäin äh, korkean edustajan toimesta, Katri Ashtonin toimesta, keskusteluissa, maaliskuun keskusteluissa Pakistanin kanssa ja tulevina kuukausina Lambridinis tulee ihmisoikeusedustajana jälleen, hän pystyy ottamaan tämän asian esille Pakistanin kanssa. Ja yksi ongelman syy on ollut se, että väkivallan, väkivalta, väkivalta lisääntynyt eri puolilla maata ja siihen on tapahtunut terroristi-iskuja jotka ovat olleet luonteeltaan uskonnollisia, mutta myös naisia vastaan on hyvät hyökät, kuten Gurmai totesi, ja on myös erityisesti hyökätty koulutyttöjä kohtaan. Ja ja väkivalta, tämä on tehnyt, tätä, näitä syitä täytyy, ne syyt täytyy poistaa, jotka mahdollistavat väkivallan ja suvaitsemattomuuden. Tämä liittyy tietenkin taloudellisiin ongelmiin, koska työttömät, työttömiä nuoria voidaan helposti manipuloida häikäilemättömän politiikan airuiksi. Ja, ja meidän viranomaisten on vastustettava väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta ja, ja niiden on suojeltava myös uskollisia vähemmistöjä. Tämä on Euroopan etujen mukaista, kuten myös koko alueen vakauden etujen mukaista. Täytyy tehdä mahdollisimman sen, täytyy tehdä kaikki sen eteen, että Pakistan torjuu äärimmäisyydet ja, ja vaalii demokratiaa. On erittäin tärkeää, että olemme mukana Pakistanin asioissa dialogin puitteissa ja myös käytännön toiminnan tasolla. Me olemme valmiita tukemaan suuria projekteja, joilla poistetaan syrjintä, joka perustuu uskontoon ja me pyrimme kehittämään asenteita mediassa, koulutuksessa ja kasvatuksessa ja julkisella sektorilla. Me etsimme tapoja, joilla voidaan vastustaa syrjintää ja hyökkäyksiä, äh, jotka perustuvat uskontoon. Ja me annamme myös juridista apua ja teknistä apua. Lisäksi EU tukee projekteja, joilla mahdollistetaan oikeuden, oikeuslaitoksen kehittämistä ja parannetaan äh, lain käyttöä Äh, niin liittovaltiotasolla kuin, kuin alueillakin. Ja me keskitymme myös kasvatukseen ja koulutukseen avussamme Pakistanin suuntaan. Ja tässä pyritään vaalimaan äh, erityisesti suvaitsevaisuutta, ihmisoikeuksien seuranta. Ja Pakistanin kohdalla äh, liittyy myös tullietuusjärjestelmiin ja sen käsittelyyn ja ja tässä pyritään myös korostamaan myös kansainvälisten yleissopimusten noudattamista, eh, erityisesti ihmisoikeuksien suojelmisen tasolla. Me puhumme myös uskonnonvapaudesta ja, ja myös puh- eh, mielipiteenvapausta ja sitä, että Pakistanin täytyy suojella kaikkia kansalaisia, myös kristittyjä ja muita vähemmistöjä, ja erityisesti myös naisten ja lasten oikeuksia. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy olla yhtenäisiä, herra Messerschmitt, komissio, neuvosto ja parlamentti ja kaikki Euroopan kansalaiset, jotka vaalivat ihmisoikeuksia. Kaikki ovat yhdessä rintamassa. Kiitoksia, herra komissaari Ammio Almunia. Sitten työllistyspuheenvuoro, äh, edustaja Soni. Niin, puhemies, minä luulen, että täällä nyt on kymmenisen henkeä salissa. Ja nyt kun on kyse viimeisestä ö, tilaisuudesta, niin olisitte kyllä voinut antaa puheenvuoron kaikille, jotka pyytävät puheenvuoroa tässä pu, pu, ilman puhujaluettelua käyvät työvässä menettelyssä. Kollega Sonics heti alussa sanoi, että en pysty antamaan puheenvuoroa kaikille, koska meillä on muitakin keskusteluja ilman ennenaikaista puhujalistaa. Oli muitakin, jätin muitakin kollegoita huomiota. Pyydän ymmärtämään, että tällaisena viimeisenä päivänäkään emme voi jatkaa lopottimiin ja ottaa myös huomioon sen, että milloin kollegat ovat kuitenkin äh, saapuneet keskusteluun. Näin on, tämä keskustelu on päättynyt. Keskustelun päätöksiä meillä on kuusi päätösomaisesitystä ja äänestys on tämän keskustelun jälkeen. Seuraavana kohtana esityslistalla on äh, Syyria, joka koskee tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilannetta ensinnäkin Petersonan